Yhteiskeskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivinä. Seuraava kohta esityslistalla on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Aiheena Georgian tilanne. Ja puheenvuoron saa Mavrojanis. Olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies. Kiitoksia, että saan puhua tässä keskustelun aluksi korkean edustajan ja varapuheenjohtaja Ashtonin nimissä. 17. marraskuuta 2011 päätösasemassa Euroopan parlamentti tuki Georgian alueellista koskemattomuutta – ja poliittista assosiaatiota ja taloudellista lähentymistä Euroopan unioniin. Siinä myöskin todettiin, kuinka tärkeä on Geneven prosessi ja se tuki Euroopan unionin erityisedustajan toimia Etelä-Kaukasuksen alueella. Nämä ovat tärkeitä sitoumuksia Georgian suhteen ja tämän alueen suhteen ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat aina tukeneet sitä, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa vahvistetaan Georgiassa. Euronest-kokouksessa Bakussa huhtikuussa laadittiin päätöslauselma, jossa korostettiin, kuinka tärkeä rooli on riippumattomalla kansalaisyhteiskunnalla, kun halutaan vahvistaa demokratiaa, ja korostettiin myöskin, kuinka tärkeä on kokoontumisvapaus ja ilmaisunvapaus myöskin lehdistössä ja tiedotusvälineissä. Lisäksi tiedän, että monet parlamentin jäsenet ovat toimittaneet kysymyksiä, jotka liittyvät poliittisen opposition kohteluun, ihmisoikeuksien noudattamiseen, työmarkkinasuhteisiin ja muihin tällaisiin kysymyksiin. Nämä ovat kaikki hyvin olennaisia kysymyksiä, kun EU nyt katsoo Georgiaan, ja siellähän on syksyllä vaalit tulossa – ja siksi me tuemme Georgian uudistuksia, jotka pohjautuvat konsensukselle. Puheenjohtaja Van Rompuy on tänään Georgiassa, ja tämä on mahdollisuus osoittaa, että Euroopan unioni on täysimittaisesti sitoutunut suhteidemme syventämiseen Georgian kanssa ja että Etelä-Kaukasian alueen tilanne kehittyy rauhanomaisesti. En nyt halua ennakoida, mitä Van Rompuylle on sitten kerrottava, mutta voin nyt kertoa ennen tätä keskustelua muutamista tärkeistä seikoista. Edistys on hyvää assosiaatiosopimuksen osalta ja meillä on laajaa vapaakauppa-alueneuvottelut käynnissä. Ja pian aloitamme konkreettisen työn viisumivapautussuunnitelman osalta ja vahvistamme liikkuvuutta ja ihmisten välisiä suhteita. Nämä ovat myönteisiä uutisia, mutta on tärkeää, että Georgia tekee kaikkensa noudattaakseen assosiaatiosopimuksen henkeä. Annamme Georgialle kaikkea mahdollista tukea, jotta se pääsisi tavoitteisiinsa. Ja meidän täytyy muistaa, kuinka suurta potentiaalia sillä on. Sehän voi hyötyä enemmällä enemmän periaatteesta, joka on kirjattu Euroopan naapuruuspolitiikkaan. Puheenjohtaja Barroso, komission jäsen Fyle sekä tietysti myöskin korkea edustaja, varapuheenjohtaja Ashton ovat korostaneet presidentti Sakasvilille hiljattain kokouksessa Brysselissä, että poliittisen kilpailun pitää olla taattu ja laki, vaalien pitää olla oikeudenmukaiset lokakuussa on parlamenttivaalit ja sen on noudatettava kansainvälisiä demokraattisia standardeja. Kansalaisten luottamus vaaliprosessiin on keskeistä. Monimuotoisiin vaaleihin vaaditaan uskottavat, vahvat opposition edustajat, jotka ovat mukana vaaliprosessissa sillä tavalla, että noudatetaan lakia ja perustuslakia. Me uskomme, että hallitus saattaa estää opposition osallistuminen, osallistumisen, oppositiojohtajan osallistumisen. Häntä vastaan on toimittu. Puolue on menettänyt rahoitusta. Ja meidän on korostettava sitä, että lakeja on noudatettava avoimesti ja on varmistettava, että asiassa toimitaan asianmukaisella tavalla. Toisaalta oppositiosta Ivanis Vilish käyttää rahoituskysymyksiä vaaleissa hyväkseen ja sekin on huolenaihe. Meidän täytyy korostaa, että pitää olla yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja että ääniä ei saa ostaa. Me haluamme korostaa sitä, että kaikilla pitää olla yhtäläinen pääsy tiedotusvälineisiin. Ja kaksi suurinta hallituksen kanavaa näkyvät paljon suuremmalla alueella kuin kriittisemmät kanavat. Eli äskettäinen päätös parlamentissa liittyen vaaleja edeltävään kauteen. Ja presidenttikin on tehnyt lausuntoja tästä aiheesta ja haluamme keskustella vielä tarkemmin näiden sääntöjen täytäntöönpanosta. Lopuksi, puhemies, haluaisin korostaa, että EU on sitoutunut konfliktien ratkaisuun Georgiassa tukemalla Georgian alueellista koskemattomuutta, vahvistamalla vakautta, käyttämällä EUn valvontavälineitä ja me olemme myöskin Geneven kansainvälisten neuvotteluiden johtaja. Kaukaisia kysymykset ovat erittäin tärkeitä meille edelleen ja me teemme edelleen kaikkemme, jotta pääsisimme ratkaisuun. Tämä sitoumus heijastui neuvoston päätelmissä 27. helmikuuta pidetyssä kokouksessa ja nyt haluaisin kuulla sitten parlamentin arvoisien jäsenten kantoja tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puheenjohtajavaltion edustajalle. Sitten ryhmien edustajat. Kansanpuolueesta Lisek, kolme minuuttia. Johnson. Kiitos puhemies, hyvä ministeri, arvoisat jäsenet. Minulla oli ilo puolitoista vuotta sitten työskennellä Euroopan parlamentin mietinnön parissa, joka koskee Gruusian ystävyyssopimusta. Olen ollut Georgiassa, olin siellä muutaman kerran, siellä oli useita tapaamisia sekä hallitusten että oppositiopuolueiden edustajien kanssa. kansalaisjärjestöjen kanssa, tiedotusvälineiden edustajien kanssa, sellaisten, jotka tekevät läheistä yhteistyötä hallitusten kanssa, mutta myös sellaisten, jotka tekevät läheisempää yhteistyötä opposition kanssa sekä parlamentaarisen että parlamentaarisen ulkopuolisen opposition kanssa. Eli haluaisin esitellä omat näkökantani, mutta muistutan teitä aluksi kahdesta kohdasta marraskuun päätöslauselmassamme, joka hyväksyttiin parlamentti, jonka hyväksyy yli 90 prosenttia jäsenistä. Korsa M kirjoitamme, että täytyy panna tyytyväisyydellä merkille edistys, jota kyrkessä on tapahtunut demokraattisen reformin aikana. Tässä viitataan muun muassa demokraattisen toimielinten vahvistumiseen sekä mm, oikeusasiamiehen aseman parantumiseen ja liberalisointi ja oikeustoimen parantuminen täytyy onnitella Georgiaa siitä, että myöskin rikollisuutta on pystytty torjumaan. Ja Korsa O, sen jälkeen kirjoitamme, että tietysti täytyy vedota hallitusta siihen, että se ottaa paremmin omakseen rakentavan dialogin mm, oppositiovoimien kanssa ja niin, että luodaan demokraattiset olosuhteet sananvapaudelle ja erityisesti sille, että kaikki poliittiset ryhmät pääsevät käy- lukemaan, pääsevät tiedotusvälineisiin. Λίγο pio algoritmo Ilisek, jos voisitte puhua hiukan hitaammin, te puhutte aivan liian nopeasti. Yritän vähän hitaamminkin tietysti. Ja nyt sanoisin, että ehkäpä nykyään kaikki allekirjoittaisimme myöskin tämän tyyppiset väitteet. Georgia, Georgia kehutaan, eivät pelkästään me poliitikot, sitä tee myös kansalaisjärjestöt, kuten Transparency International, juuri korruption torjunnasta ja siitä, että ollaan rakennettu demokraattista järjestelmää. Viimeiset vaalit, jotka Georgiassa pidettiin, eli aluevaalit, ne saivat kaikkien tarkkailijoiden oikein hyvän lausunnon ja sanottiin, että ei ollut suuria jännitteitä ja ne pidettiin ihan kansainvälisten standardien mukaan. No ja nyt palaamme tähän keskusteluun. Kysymys, mitä tapahtui, että keskusteluun täytyy palata Georgiasta? Mielestäni tapahtui yksi asia, josta herra ministeri äsken kertoi. Meillä on ikään kuin uusi toimia. Uusi oppositiojohtaja valko jolla on miljardeja dollaria käytössään, hänellä on suuren enemmän rahaa kuin Georgian valtion budjetti. Ja valitettavasti näitä määrärahoja ei käytetä asianmukaisella tavalla. Voin kertoa omasta kokemuksesta niin viime kuukausien aikana, mutta varmaan useimmilla meistä on sama kokemus, että meitä pommitetaan. Meitä on pommitettu muutaman kuukauden ajan, mu- muutaman kerran viikossa. Georgia Media Tracker äh, pommittaa meitä, eli, tällainen, eli se osoittaa, että äh, jos se kerrotaan, että presidentti Shukashvili on hirviö ja että kaikki mitä hallitseva puolue tekee, siellä väitetään Georgiassa, että ne ovat äh, asioita, joita ei voida hyväksyä, ne eivät ole oikeudenmukaisia asioita. No, minä sitten halusin tutkia tilannetta ja katsoa, että miksi näin tapahtuu. Ja osoittautuu, että herra Vanishvili on vuokrannut 18 saksalaista, ranskalaista, englantilaista, amerikkalaista lobbausfirmaa, jotka ovat hänen puolestaan. Ja tässä täytyy painostaa, painottaa yhtä asiaa kokemustamme perusteella, demokraattisten kokemustamme perusteella se, että on oligarkkeja politiikassa. Se ei pääty hyvin ja Tämän haluaisin kertoa Georgian oppositiolle. Kiitoksia. Kirje Lisek, εξ ονόματος ομάδος S&D, Kiitoksia. Sitten sosialistiryhmästä Rutsek yksi, puolitoista minuuttia. Eucharisto. As Mr. Minister... Niin, kuten ministeri Mavronis jo totesi, puheenjohtaja Van Rompuy on Georgiassa ja viime viikolla komission jäsen Fyle oli siellä. Eli tämä osoittaa, kuinka tärkeänä pidämme tätä maata ja tätä aluetta. Me toivomme ja poliittinen ryhmämme toivoo, että Georgia onnistuu poliittisissa uudistuksissaan, talousuudistuksissaan ja että Georgia onnistuu siinä, että se pystyy säilyttämään alueellisen koskemattomuutensa. Ja että se onnistelee myöskin neuvottelemaan EUn ja Georgian välisestä assosiaatiosopimuksesta, ja että voimme nopeasti edistyä vuoropuhelussa koskien viisumivapautta. Me haluaisimme lopettaa viisumin käytön Georgian osalta. Tämä on myönteistä ja me myöskin olemme nähneet, millaisia uudistuksia viime kuukausina ja vuosina on Georgiassa toteutettu. Mutta kuten sanottiin, vaalit on tulossa. Lokakuussa on parlamenttivaalit ja ensi vuonna on sitten presidentinvaalit. Ja voimme nähdä ja tuntea, että poliittinen jännitys, jännite kasvaa Georgiassa. Eli georgialaiset tarvitsevat siis sekä hallituksessa että oppositiossa sitä, että tilanne rauhoittuu. Georgiassa pitää olla oikeudenmukaiset vaalit. Siellä on luotava hyvät vaaleja edeltävät olosuhteet niin, että kaikki poliittiset puolueet, myöskin oppositio pääsee tiedotusvälineisiin. Nämä vaalit ovat keskeisiä sekä Georgialle, siis vaalin pitää olla avoimet ja reilut, ja se on tärkeää myöskin, kun ajatellaan neuvotteluiden edistymistä assosiaatiosopimuksen ja viisumivapautuksen osalta. Eli sosialistiryhmän puolesta toivotan georgialaisille ystävillemme menestystä tässä asiassa. Kiitoksia ja seuraavaksi liberaaleista Nikolai, kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte, în numele grup... Monet kiitokset, puhemies. Alderyhmän nimissä haluaisin sanoa, että me koko ajan ja myöskin jatkossa kannatamme eh, Georgian demokratisoitumisprosessia ja että kannatamme sitä, että eurooppalaisia normeja siellä noudatetaan. Mm, tässä, nyt, tässä keskustelussa ei haluta, että taistellaan oikealla tai vasemmalla tai mitään valtataistelua. Eh, eli jos ajatellaan oppositiota, niin presidentti Saakasvili aiheuttaa tässä keskustelun aiheita, koska ensimmäistä kertaa hänellä on oppositio vastassaan ja se huolestuttaa häntä. Nyt väitetään niin tai näin suuntaan tai toiseen, mutta ei tiedetä, että mikä on tärkeää. Ja oman ryhmäni puolesta haluaisin sanoa, että demokratia ei merkitse sotaa satelliittiantennien välillä, vaan se merkitsee taistelua tiedotusvälineissä ja tiedotusvälineiden välityksellä on hyvä, että tällaisia asemia on, jotka esittävät erilaisia kantoja, ei pelkästään idässä. Jos ajatellaan tätä mono, ehdottoman vapa- totuuden monopolisointi saattaa demokratian vaarantaa. Tällä hetkellä oppositiolla on hyvin hyvä tilanne, mutta se ei välttämättä taas sitä, että demokratiaa edistetään tai oikeusvaltion periaatetta edistetään. Nyt ei saa yksinkertaisesti mm, rehellisyyden nimissä mm, ajatella, että ollaan vilpittömiä. Kyseessä on ohjelmat ja visiot Georgiassa, ei mitkään erityisintressit. Niin kuin komissaari Fyle jo sanoi, että ilmapiiri Georgiassa voi potentiaalisesti kehittyä väärään suuntaan ja hallituspuolueen täytyy taata se, että että nämä vaalit ähm, ovat sellaiset, että eurooppalaiset demokratian normit täytetään alusta loppuun. Sitä kautta ainoastaan saadaan taku vai paljon Georgialle. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja vihreistä, Lunacek. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Ladies and gentlemen, dear colleagues. I think the debate we're having here shows exactly why... Hyvät naiset ja herrat, äh, nyt minusta tuntuu, että meillä on riittävästi aikaa, mitä varten me tarvitsemme siis tällaista keskustelua. Viime päivinä on ollut paljon vierailijoita, hallituksen edustajat ja opposition edustajat ovat äh, tulleet vieraaksemme ja myöskin yhtenäinen oppositio. Ja me olemme todenneet hyvin erilaisia asioita. Kyseessä on se, että meidän pitäisi itse miettiä tätä, mitä tarvitaan modernissa demokraattisessa valtiossa, mikä todella aiheuttaa huolenaiheita. Jos haluan varoittaa Georgian hallitusta tai oppositiota tai kansalaisia, että voi tulla pahempaa ja epämääräiset olosuhteet vaaleille, jos olisi jotakin sellaista, mikä vahingoittaa Georgian mainetta Georgiasta olevaa kuvaa, ei pelkästään tässä parlamentissa, vaan Euroopassa ylipäätään. Ja Georgialle itselleen tietysti harmillista. Ja haluaisin kuitenkin lukea vielä yhden lausunnon, jonka Demokratiainstituutti on laatinut. Se on huolissaan polarisoitumisesta maassa ja siitä, että poliittisten johtajien välillä ei käydä kohteliaista keskustelua. Meidän pitää kuitenkin tehdä selväksi se, että sanojen sota ei auta. Heitä tarvitaan avoimuutta, heitä tarvitaan sitä, että on rahoitusta puolueen osalta sekä hallitukselle että oppositiolle. Minä en halua mitään oligarkkeja politiikkaa, mutta miten paljon rahaa on, sen ei pitäisi olla kriteeri sille, tuleeko valituksi vai ei. Kysymys on visioista, kuten täällä edellinen puhuja totesi, kysymys on siitä, että tuolla pyritään parantamaan ihmisoikeuksia, taloustilannetta, demokratiaa maassa on ollut myönteinen asia se, että tiedotusvälineen osalta kaikki kaapeliverkot joutuvat välittämään kaikkia televisioasemien ohjelmia ennen vaaleja. Yksi asia, josta on huolissani, on se, että vankilat ovat ylikuormitettuja maassa. Meidän on, on äskettäin saaneet kuulla kaksi poliittista aktivistia, jotka puhtaasti huligaanisesta toiminnasta tuomittiin 35, 45 päiväksi vankilaan. Tämä on vaaliedeltävänä vaiheena, vaiheessa jotakinlaista, millaista ei tapahtuu ja vetoaisin verkkana viranomaisiin, hallitukseen, oppositioon, kaikkiin, että nyt rauhoituttaisiin, tehtäisiin vaaleista avoimet ja saataisiin vapaat ja oikeudenmukaiset. Lunacek, Kiitoksia, Rova Lunacek. Lisek, haluaisitte käsittää sinisen kortin vai? E, ja z panią poseł nicolai byłem w gruzji wiem że ma też bardzo. niin minä kävin nicolain kanssa georgiassa. Πριν, τώρα έχουμε, υπάρχει επόμενη ομιλία. Πάρα πολύ. Seuraava puhuja on kuitenkin nyt vuorossa valitettavasti. Kiitoksia kuitenkin. Seuraavaksi siis ECR-ryhmän nimestä herra Poreba, olkaa hyvä, minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo, się długo zastanawiałem nad tym... Puhemies, hyvät kuulijat. Olen pitkään miettinyt, miksi me käymme tänään keskustelua Euroopan parlamentissa tästä aiheesta. Me vähän aikaa sitten hyväksyimme lisäkin päätöslauselman, jossa me olimme iloisia siitä, että Georgiassa demokraattisia standardeja on täytäntöönpantu. No mitä sen jälkeen on tapahtunut? Minusta lähden ei mitään. Itse asiassa geogra- maan viranomaiset jatkavat demokraattisten uudistusten täytäntöönpanoa. Siellä on uudistettu muun muassa vaalilainsäädäntö ja kyllä Georgia on myös korruptiota viime aikoina torjunut, joten ihmetellä pitää, miksi me tänään tuomitsemme Georgiaa. Meidän pitäisi pikemminkin äh, tukea Georgiaa ja sen viranomaisia niissä ponnistuksissa, äh, joiden myötä se pyrkii tuomaan maata lähemmäksi Euroopan unionia, koska se on juuri sellaista Georgiaa me tarvitsemme. Katsokaamme hiukan tarkemmin myös sitä, mitä oppositio tekee. Pohtikaamme sitä, onko oppositio opposition etujen mukaista sarjako suverenimaa vai Venäjän vaikutuksen alainen maa? Selkeä. Muut puhujat ovat vuorossa. Elmar Brock, olkaa hyvä. Kaksi, kolme minuuttia. Luulen, että on välttämätöntä, että autamme kaikkia näitä maita itäisessä naapuruspolitiikassamme vastaavilla niin, että säännöistä pidetään kiinni, demokratia, oikeusvaltio ja vaalit meidän, voimme, meidän täytyy tehdä tämä yhdessä naapuruspolitiikassamme. Se apu, jonka voimme antaa, niin siinä voisimme olla yhdessä Euroopan neuvoston ja etujärjestön kanssa. Siksi on hyvä, että Kroatian hallitus on kutsut, kutsunut mahdollisimman paljon vaalitarkkailijoita mukaan, jotta sitten voidaan selvittää, että noudatetaan, noudatetaanko menettelytapoja oikein. Minusta kehitys on suhteellisen hyvä. Ehkä sillä huligaanit joutuvat äh, äh, äh, puoleksitoista kuukaudeksi vankilaan, sitten jotkut toiset vähän pitemmäksi aikaan, mutta meidän täytyy nähdä, että, että yhteistyö täytyy taata, vaalit täytyy taata ja vapaa media täytyy taata. Me näemme, että on paljon erilaisia TV-asemia. Mahdollisu- mahdollista on 29. kesäkuuta tehtiin päätös, joka sit, merkitsee tilanteen parantumissa monissa näissä maissa. Ja sama koskee suhteita EUn jäsenmaihin, kun kuitenkin näen, että, että tällaisen puolueen paidan kanssa että myydään TV-laitteita, joilla rahoitetaan puolueen toiminta – joka merkitsee aika epäselvää yksityisen rahan käyttöä. Se puhutaan kuudesta miljardista eurosta, joka menee Venäjälle, niin rupean pikkusen epäilemään ja voidaan kysyä, että onko molemmilla puolilla sitten selvitetty, ylläpidetty, noudatettu sääntöjä kuin näin ja todisteita siitä, että ääniä ostetaan ja selvästikin oppositio saa 20 kertaa niin paljon rahaa käyttöön kuin, kuin hallituspuolueet, niin täytyy välttämättä, välttämättömältä selvittää se, että onko oppositio mukana jos me haluamme tehdä äh, rehellisen arvion. Enkä usko, että 18 konsulttiyrityksen käyttö ratkaisee sen, millä tavalla Euroopan naapuruspolitiikkaa tehdään. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Brock. Sitten vuorossa herra, herra Christian Vigenini, puolitoista minuuttia. Thank you, chair. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, en usko, että tällainen keskustelu osoittaa, minkälaista epäluottamusta mitään maata kohtaan. Tämä on välttämätöntä. Kukaan ei voi kiistää sitä, etteikö Georgia ollut tekemässä hyvää, samassa aikaan hyvää menestystä monilla alueilla. Se oli rohkaiseva kaikkea ajatellen kehitystä. Georgian parlamentin sillä on hyvin aktiivinen ja rakentava rooli esimerkiksi Euronest parlamentaarisessa yleiskokouksessa, jota minulla on ollut kunnia, jonka työtä minulla on ollut kunnia johtaa. On todettu, että koe, koekivi Euroopan ystävälliselle kumppanuille ovat parlamentti, valtioneuvosto, miten vakaa demokratia on, miten kypsä poliittinen järjestelmä on. Ja kuten kollegani eh, eivät ole liioitelleet, mutta eivät kuitenkaan ole vähätelleet äskettäistä kehitystä Georgiassa, vaikutelma on se, että kumpikin osapuoli käyttää käytössään olevia aseita täysin. Toisaalla hallitseman puolueen puolella hallinto ja oikeudelliset resurssit, joita sillä on, se käyttää niitä – ja toisella puolella on olemassa rahoitusvälineet. Jos katsoo kummankin osapuolen selityksiä Georgiasta tilante- Georgian tilanteesta, voi saada sen käsityksen, että kysymys on kahdesta täysin eri maasta. Ja tämä jo on viesti siitä, että on ongelma. Tämän on, tilanteen täytyy päättyä, poliittisen prosessin täytyy palautua normaaliksi. Neuvoston ja komission tulee käyttää kaikkea valtaansa Georgian auttamiseksi. On olemassa eri välineitä tähän me tiedämme, he tuntevat sen paremmin kuin me, mutta niitä pitää käyttää nyt, sillä jos halutaan auttaa Georgiaa niin, että saadaan aikaan vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, hetki on nyt eikä vaalien jälkeisenä päivänä. Kiitos. Kiitoksia, herra Viginin. Sitten vuorossa kollega Adam Bielan. Minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti, puhemies kun nyt katselen Kremlinin politiikkaa Georgian suuntaan, niin kyllä meidän sitoumuksemme pitää Georgiaa tiellä kohti demokratiaa ja rauhanomaista rinnan eloa on erittäin tärkeä asia. Olemme kuulleet, mitä on sanottu muun muassa uudesta vaalilaista ja niin edespäin. On erittäin tärkeää, että Venäjä ei puutu liikaa asioihin. On tärkeää varmistaa se, että Venäjä ei äh, sekoitus sisäisiin asioihin, sekannut sisäisiin asioihin kuten poliittisten ryhmien rahoitukseen. Tiedämme, että Georgia on matkalla kohti EUta ja NATOa. Vähän aikaa sitten hyväksymme päätöslauselman, jossa pyysimme Brysseliä tekemään työtä Ähm, kattavan vapaakauppa-alueen puolesta ja jatkamaan myös assosiaationeuvotteluita. Meidän täytyy ylläpitää näitä ponnistuksia, jatkaa niitä. Täytyisi myös pohtia uutta viisumipolitiikkaa näiden itäisen kumppanuuden maiden suuntaan. Äh, huolestuttavaa on se, että Venäjä on miehittänyt muutamia äh, Georgian alueita ja järjestänyt jopa siellä sotilaallisia äh, harjoituksia. Joten meidän täytyy kyllä diplomaattisesti toimia, meidän täytyy pitää huoli siitä ja tehdä kaikkemme, jotta venäläiset vetäytyvät pois. Kiitoksia. Seuraavaksi on vuorossa kollega Landsbergis. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Herra, puhemies, herra puhemies, Sillä minun sanoa muutama sana, jotka liittyvät tilanteeseen Georgiassa ja ympärillä. Kolme tekijää, jotka liittyvät tulossa olevien parlamenttivaaleihin, saattavat aiheuttaa epävakautta Georgiassa ja jopa uhata sillä, että tulee uusi verinen asioiden puuttuminen ulkomailta. Ensimmäinen tekijä on olemassa käynnissä olevat interventiot, jotka tapahtuvat valtaisella määrällä venäläistä manaa, rahaa, sillä yritetään saada aikaan se, että korruptoidut poliitikot ja liittyvä määrä köyhiä ihmisiä ottaa omakseen tehtävän suuntaa Georgian eurooppalaisen politiikan siihen suuntaan, että se muuttuu Venäjän myönteiseksi. Georgian parlamentin ja hallituksen ponnistelut tämän petoksellisen vaalitaistelun estämi, välttämiseksi niitä ovat pyrkineet estämään oligarkkien ja Kremlin nyt sellainen lobbailijoiden propaganda, joka väittää, että kysymys on vapauden rajoittamisesta, siis vapaudesta, jossa pyritään pyritään edittämään natsi hyökkäyksiä georgialaisia vastaan, jotka eivät ole etnisiä georgioita, jotka ovat ortodoksia, jotka ovat, ovat vähemmistöön kannat lyötä ja niin edelleen outoa, että tällaisen vihatekstien tekijöitä äh, pitää tarvassa myöskin eurooppalaiset liberaalit. Se, että tavoitteena on siis se, että Venäjän vani voittaisi, mutta toinen tekijä, raha voittaisi, toinen tekijä on sitten se, että juuri Georgian rajalle olevat venäläiset joukot on sijoitettu juuri vaalien aikaan, kenties siinä toivossa, että mikä tässä etukäteen suunniteltu äh, katutaistelu voisi syttyä. Ja kolmas ja suurin ja vaarallisin tekijä on se, että Venäjällä on tapahtumassa taloudellista romahdusta ja lähes nousemassa oleva sosiaalinen kriisi, joka saattaa johtaa siihen, että johtavat ryhmät haluavat kääntää ihmisten huomion ulkopuoliseen vihamieheen ja pyrkivät uudistamaan voitokkaan kaukaisia sodan. Mitä te me tässä tarvitsemme on vakaus. Kiitoksia herra Landsbergis ja seuraavaksi vuodossa herra Howitt. Minuutti, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies. Vapaat vaalit tarkoittavat sitä, että kampanjoidaan, mutta on myös peloteltu. Meidän täytyy ottaa huomioon ne raportit, joista olemme voineet kuulla vaaleihin valmistautumisesta. Esimerkiksi oppositiolle ei ole annettu mahdollisuutta esiintyä TV-kanavilla ja sellaista emme voi hyväksyä. Ja se, että ensimmäinen Gay Pride-marssi, siellä esiintyy väkivaltaisuuksia, on asia, jota emme voi hyväksyä. Georgiassa on useita vaalitarkkailijoita. Siellä on myös kansalaisyhteiskunta järjestäytynyt ja se on erittäin hyvä asia. On erittäin tärkeää, että me jatkamme tiedotusvälineiden valvomista. Kaikkien, jotka ovat mukana näissä vaaleissa, täytyy ymmärtää, että me tarkkailemme heitä. Me haluamme suhtautua ystävällisesti tähän maahan, siis pitää heitä maata ystävinä. Ja meitä huolettavat nämä miehitetyt alueet. Haluaisin käyttää tilaisuuden hyvä, hyväkseni ja pyytää myös puheenjohtajavaltiota kiinnittämään tai ilmaisemaan huolensa tapahtuneesta. EPP-kollegoille sanoisin, että me ähm, olen ik- pahoillani siitä, että te poistitte äh, suullisen muutosehdotuksemme, jossa puhuttiin lapsityövoiman väärinkäytöstä. UNICEFin raportit kyllä kertovat, että sitä ilmenee tällaiset toimet voidaan nähdä Sakashvilin puolueen puolustamiseksi tai pönkittämiseksi. Tämä parlamentti, tämän parlamentin tarkoitus on suojella kaikkia, eikä näytä hyvältä, jos me suosimme yhtä puoluetta toisen kustannuksella. Kiitos. Kiitoksia. Kirro Herri Kilofia ei nyt näy salissa. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrymme catch menettelyyn ja herra Dungeon saa ensimmäisenä puheenvuoron. Puhemies, täytyy todeta, että olen kuunnellut kiinnostuneena tämän päivän ohjelmaa. Äh, erittäin tärkeitä henkilöitä on vierailut maassa. Äh, tämä maahan ei ole ainoa, jossa äh, vierailuja on tehty juuri ennen vaaleja. Me puhumme tänään Georgiasta, koska oligarkia on päättänyt lähteä olla aktiivisena vaaleissa. Se on tietysti sen oikeus Äh, siellä on käytetty runsaasti euroja äh, Brysselissäkin loppaamiseen. Ehkäpä äh, tässä on syy siihen, että Georgia on esityslistallamme tänään ei sen vuoksi, että puhuisimme Venäjän militaarisista manövereistä tai miehityksestä, vaan tässä halutaan nimenomaan korostaa näitä vaali, vaaleja ja vaaliprosessia maassa on Siis jos joku saa, jonkun täytyy saada äänensä kuuluville, on kansalaisyhteiskunta järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta, ei se oligarkkiryhmä, joka käyttää valtaa rahalla. Tämä oligarkki vaikuttaa hyvin vaaralliselta, jopa vaarallisemmalta kuin Sakashvili. No niin, sitten Rova Jylönt, olkaa hyvä. Puhemies. Vaalit ovat haastava aika missä tahansa demokraattisessa maassa. Ja siksi olen yhtä mieltä joidenkin kollegan kanssa, jotka ovat väärinkäsittäneet sen, miksi me ylipäätään käymme tällaista keskustelua tänään. Mutta todella vapaat ja vaalit ovat pelkästään kysymys, joka liittyy määräysten kunnioittamiseen ja vaaliprosessin ja tulosten kunnioittamiseen, vaan kysymys on myöskin rehellisestä kilpailusta, ja vihapuheen välttämisestä. Me uskomme voimakkaasti, että kaikki poliittiset voimat Georgiassa pidättäytyvät politiikan viimeisestä kaduille, mikä saattaisi lohtaa väkivaltaisiin yhteenottoihin. Sen lisäksi Venäjän armeija järjestää harjoitukset alueella ja osa maasta on edelleen Venäjän joukkojen miehittämä vaalien aikaan. Georgia on nuori demokratia, se tarvitsee tukea pyrkimyksissään integroitua edelleen eurooppalaisiin ja transatlanttisiin instituutioihin. Meidän täytyy auttaa parlamenttia jatkamaan nykyisiä uudistuksia vakuuttamalla Georgialle, että sillä on näkymiä. Me osaltamme voimme vakauttaa demokratiaa samoin kuin saada aikaan uskottavaa kumppanuutta EUn kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Tsenok, olkaa hyvä. Presidentti Saakashvili on suuri poliittinen ja Hän on jäänyt henkiin kahden kauden aikana huolimatta Venäjän toimista. Hän on onnistunut tuomaan maan lähemmäksi ähm, meitä assosiaatiosopimuksen kautta. Myös NATOa on lähestytty ja äh, korruptiota on torjuttu, vapaata markkinataloutta on viety eteenpäin. Hän otti Mirabishvilin pääministeriksi ja nyt täytyy jatkaa näitä äh, pitkälle vieviä reformeja. Toivon kuitenkin, että pelikenttä tulee olemaan tasapuolinen Bitchin Ivanishvilin miljonäärin ja Georgian eh, Dream Partin välillä ja muiden eh, kandidaattien välillä. ECR on ollut yhteydessä oppositiopuolueeseen. Demokratia on äh, asia, joka ei ole helppoa ja sitä täytyy tukea tässä pienessä kaukasialaisessa maassa myös EUn äh, itäisen kumppanuuden puitteissa. Toivon, että EUn ähm, vaalitarkkailijat äh, tarkkailevat vaaleja asianmukaisella tavalla tässä kauniissa maassa. Kiitoksia, herra Tänök. Seuraavaksi herra Kelan. Kiitoksia kovasti. Lokakuun vaalit ovat varmastikin koetinkivi Georgian äh, demokratiaprosessin kannalta ja tietyllä tavalla se on myös koetinkivi EUn politiikan osalta Georgian suuntaan. Mutta nyt kun Georgia on nyt lähemmäksi EUta, olisi naivia odottaa, että mitään ulkopuolista vaikutusta ei yritettäisi harjoittaa, kääntää, jotta Georgia kääntyisi äh, tältä Euroopan tieltä toiseen suuntaan. Nationalistiset voimat synnyttävät perustelun huolen. Johtaja Vanashvili sattuu olemaan suurin yksittäinen osakas sekä Lukoilissa että Gazpromissa. No, eihän te siinä enempää tarvitakaan. Sen tietäisi, minkä puolella, kenen puolella hän on. Mitä EU nyt voisi tehdä, on sitä, että se pitää kiinni siitä, että sopimusta pidetään kiinni ja pitää kiinni siitä, että että seurantaa pitäisi voida harjoittaa myös viehitettyllä alueella. Tämä olisi sellainen liike, joka osoittaa, että EU on uskottava tuolla alueella. Kiitos. Kiitoksia, herra, herra Kelam. Sitten herra Obermeier viimeisenä puhujana. Niin. Georgia on strategisesti tärkeä kumppani unionille kaukasuksella ja myöskin uskonnollisesti ja kulttuurisesti meille tärkeää Presidentti Mikhail Saakashvili on hyvin kiistelty henkilö ja toukokuussa 80 000 ihmistä osoitti mieltä häntä vastaan. Demokratia on muodollisesti turvattu vapailla vaaleilla, mutta poliittisia kansalaisoikeuksia rajoitetaan. Ja viime presidenttivaaleissa Saakashvili sen jälkeen on Saakashvili vahvistanut pääministerin postia asemaa, mutta on myöskin epäilyttäviä naapureita Kremlissä. Meidän pitää huolehtia siitä, että nämä nuoret demokratiat, jotka ovat heittäneet katseen unionin rahakirstuihin, että myöskin noudattavat demokratioin pelisääntöjä, eivätkä muutu salapeitetyiksi diktatuureiksi, koska oligarkeilla oli mitään tekemistä meidän arvojärjestelmässämme, ja tähän pitää asianmukaisesti myöskin reagoida. Kiitoksia. Nyt sitten komission varapuheenjohtajan ja korkean ulkopolitiikan edustajan nimissä herra Mavrojanis. Kiitoksia puhemies. Kiitän lämpimästi kaikkia edustajia tästä keskustelusta tässä tärkeässä asiassa. Heti aluksi haluan esittää yleisen lausuman Euroopan unioni ei hyväksy sitä, että demokratiaprosessia instrumenta- välineellistetään muihin äh, tavoitteisiin, jossa kuka tahansa voisi toimia miten tahansa. Euroopan unioni uskoo vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin ja että että aito osallistuminen tulevissa vaaleissa tulee olemaan äh, perustavanlaatuisen tärkeää, jotta päätäisiin kunnolliseen vaalituloksiin. Euroopan unioni painottaa poliittisesti äh, äh, poliittisia valintoja oikeusjärjestelmässä se, se ei, ei ole sopusoinnossa demokratian arvojen kanssa. Tässä suhteessa Euroopan unioni seuraa ja tulee seuraamaan tilannetta Georgiassa aina vaaleihin asti, kuten myös sen suhteen, miten vaalit hoidetaan. Rova Ashton tapasi viime viikolla presidentti Shakashvilin ja, äh, ja myös hänen edustajansa ovat tavanneet Georgian äh, hallituksen edustajia. Molemmat osapuolet ovat pyytäneet EUn voimakasta mukanaoloa erityisesti äh, vaalien läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Ja me olemme tehneet jo paljon yhteistyön edistämiseksi. Tämä koskee myös median seurannan, joista monet puhuivat tämän keskustelun aikana. Kuitenkin Euroopan vaalitarkkailuyksikkö seuraa, miten voidaan antaa lisätukea sen varmistamiseksi, että läpinäkyvyys taataan Tämä voisi sisältää lisää seurantaa ja tukea itsenäisille kansallisjärjestöille kansallisyhteiskunnassa. Euroopan unionin lähetystöt ovat erityinen task force, ja, jotka seuraavat tilannetta paikan päällä. Niinpä me seuraamme ja me autamme Kaiken kaikkiaan meidän kantamme Georgiaan on hyvin selvä. Welcome strong. Me pidämme hyvänä vahvaa, vahvoja Euroopan unionin ja Georgian välisiä suhteita. Me olemme nähneet eteenpäin menoa itäisessä naapuruuspolitiikassa ja liitännäissopimuksessa. Ja me olemme ilahtuneita siitä, että myös viisumijärjestelyn vapauttaminen on mennessä eteenpäin. On muitakin strategisia etuja. Me ymmärrämme, että Georgian merkitys nousee energian äh, siirtomaana ja äh, tämän energiaa käytävän yhtenä toimijana me äh, ymmärrämme, että, energialla on, että Georgialla on merkittävä panos rauhan takamiseksi tuolla alueella. Olemme nähneet paljon myönteisiä muutoksia tämän vallankumouksen jälkeen, mutta meidän täytyy pitää, äh, äh, ottaa tilaisuudesta väärin ja meidän täytyy vahvistaa demokratiaa ja äh, painottaa uudistuksia erityisesti oikeuslaitoksessa taloudessa. Meidän täytyy ulottaa nämä edut myös syrjäytyneisiin ryhmiin, mutta demokraattinen kehitys on avain näiden etujen tulemiseen, jotka voivat sukeutua tästä sopimuksesta. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtajamaan edustajalle, hyvät naiset ja herrat. Tämä keskustelu on nyt päättynyt. Nyt on vuorossa seuraava kohteesityslistalla, joka on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasian ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma äh, Syyrian tilanteesta. Herra Mavrojanis, äh, puhemies